Tunisialle. Mietintö, jossa esittelijänä on Marielle Desarne ja annan hänelle ensiksi neljän minuutin puheenvuoron. Olkaa hyvä. Euh, Kaikille minulle kollegoille parlamentaarista ryhmästä, jotka ovat investoineet paljon tähän päätökseen, jonka teemme kohta. Tämä on tärkeä hetki Tunisialle. Ja meidän pitää kaikkien olla tunisialaisten kannan vieressä. Kaikkihan tietävät tässä salissa ne tärkeät haasteet, joihin Tunisia on törmännyt. Haasteet ovat taloudellisia, työttömyys on räjähtänyt käsiin, alueelliset erot ovat erittäin rankkoja jos ajattelemme Tunisin pääkaupungin aluetta suhteessa eteläiseen Tunisiaan, talouden haasteet, koska on ollut myös kaikilla mielessämme attentaatti- ja terroristi-iskut, jotka antoivat kuoliniskun matkailulle. Tehän tiedätte, matkailu tarkoittaa 500 000 työpaikkaa Tunisiassa, joita ei tänä päivänä siis enää ole lain, lähestulkoon ollenkaan matkailua Tunisiassa tur- turvallisuudesta. Pyydän kollegoja poistumaan salista, jotta voin puhua rauhassa. Turvallisuushaasteet, minä puhuin niistä attentaatien yhteydessä. Me kaikki muistamme Bardo-museon tehdyn hyökkäyksen, Sussen ranalle tehdyn hyökkäyksen. Me tiedämme myös, mitä tapahtui Libyan ja Tunisian rajalla. Tunisialla on 500 kilometriä yhteistä rajaa Libyan kanssa. Maa, joka on erittäin, erittäin hajannuksen tilassa. Siellä on paljon myös huumesalakauppaa, ihmiskauppaa. Minä haluan puhua myös haasteista, ei ainoastaan turvallisuushaasteista, vaan muuttohaasteista, maahanmuutteista. Tunisia on saanut miljoona 800 000 tulijat Lib- Libyasta, eli noin 20 prosenttia Tunisian väestöstä. Tässä ovat Tunisian keskeiset haasteet ja ongelmat. Huolimatta näistä haasteista Tunisia on kuitenkin lähtenyt demokratian tielle. Sen siirtyminen demokratiaan on aivan hu- huikea. Muistatte varmaan, että kuinka tu- Nobelin, Nobelin rauhanpalkinto annettiin Tunisian vuoropuhen kuin kvartetille. Se oli ihan aiheellista, huolimatta näistä vaikeuksista. Ja Tunisia on kuitenkin pitänyt kurssinsa oikealla suunnalla huolimatta vaikeuksista. Meidän pitää eurooppalaisina tukea seistä heitä, seistä heidän rinnallaan. Sen takia tämä makrotalouden apu 500 miljoonaa toinen apu voisi antaa Tunisialle potkua sen pääomittamisessa myös poliittisesti kokonaisvaltaisessa strategiassa EUlle, kun me ajattelemme Tunisian neuvottelut on käynnistetty kaupallisessa mielessä, mutta myös kaupan lisäksi on aloitettu poliittisen taloudellisen kumppanuuden hankkeen suunnittelu. Me olemme lyhtyneet kiireellisiin toimenpiteisiin oliviöljykiintiön kanssa 35 000 tonnia vuosittain Tunisialle, Tunisian kanssa. Ja nyt tällä hetkellä puhutaan sitä makrotaloudellista avusta 500 miljoonaa euroa toinen 15 vuodelle. Sitä on ehdollistettu joillakin uudistusvaatimuksilla. Mä toivon, että ne ovat asiallisia, etteivät ne ole vain vain määrällisiä ja ne todella vaikuttavat Tunisian kehitykseen. Jos tämä mietintö hyväksytään eh, kohta, jota toivon, niin neuvosto, jota tulee toivottavasti tukemaan ja pyydän, että komissio tekee, eh, antaa tässä nyt pian kassavirran kulkea, jotta voidaan auttaa Tunisia, koska Tunisia tarvitsee sitä kipeästi. Ihan lopuksi vielä tämä makrotaloudellinen apu. Joskus ajatellaan, että tässä on kyse subventioista, lahjoituksesta, mutta tässä on kyse lainasta, jonka myönnämme Tunisialle. Sen pitää maksaa se takaisin. Ja muutama sana Tunisian velasta, joka jatkuvasti tietenkin kasvaa. Minä haluan tässä nyt lähteä pohtimaan uutta asiaa. Hyvä, että komissio kuuntelee. Ranska niin kuin Saksa ovat päättäneet muuttaa yhden osan Tunisian velasta 70, 60 miljoonaa Ranskalle, 60 miljoonaa Saksalle, eli muuttaneet tämän mm, velan investointivaihdoksi Tunisian kehityksen parantamisesta. Mielestäni tämä on ihan asianmukaista ja järkevä, fiksu ehdotus. Minä pyydän komissiota tätä ajattelemaan jatkossakin, huolimatta siitä, mistä investointisuunnitelmasta tänä aamuna keskusteltiin. Tämä olisi ehkä järkevää, hyödyllistä, ainakin Tunisialle, mitä Ranska ja Saksa kanssa tekevät yhdessä. Ehkä EUn toimielimet voisivat ehdottaa tätä muillekin. Ja vielä ihan vihoviimeinen ajatus. Meidän pitää kaikkien seistä Tunisian rinnalla. Meidän pitää tehdä se heidän takia, mutta meidän pitää tehdä se myös meidän EUn ja Euroopamme takia. Me tarvitsemme vakaata, vaurasta ja rauhanomaista Tunisiaa, joka on Euroopan lähettyvillä. Kiitos. Thank you, and I now invite commission... Kiitoksia. Nyt pyydän Kataista käyttämään puheenvuoron. Uh, Puhemies, hyvät edustajat, haluaisin ensin kiittää esittelijää ja kansainvälisen kaupan valiokuntaa tästä arvokkaasta mietinnöstä. Kuten kaikki tiedämme, Tunisia on valtavien taloushaasteiden edessä ja siksi komissio on tehnyt tämän makrotaloudellisen lisärahoitusavun ehdotuksen Tunisialle. Tunisiaan ovat vaikuttaneet viime vuoden terroristihyökkäykset. Ne ovat erityisesti vaikuttaneet maalle hyvin tärkeään matkailualaan ja ovat vaikuttaneet myös ulkovaisiin investointeihin, jotka ovat jyrkässä laskussa. Tämä on johtanut siihen, että maan talous on epävakaa. Tila, tilanne on hyvin akuutti. Tunisia tarvitsee rahoitusapua, jotta se voi vakauttaa ja edelleen viedä eteenpäin tätä poliittista muutosta maassa. Kahdenväliset lainanantajat, kuten IMF, ovat ilmoittaneet, että ovat halukkaita antamaan lisärahoitusapua Tunisialle nyt ja lähitulevaisuudessa. Komissio voi ja sen pitäisi sitoutua tähän uuteen lisärahoitusapuun ja me ehdotamme, että teemme sen uuden makrotaloudellisen lisärahoitusavun muodossa, joka on suuruudeltaan 500 miljoonaa euroa. Ja siitä 300 miljoonaa on äh, lainojen muodossa. Tämä uusi apu on kaikkein suurinta makrotaloudellista rahoitusapua, jota kolmannelle valtiolle on koskaan annettu, ja se maksetaan kolmessa erässä seuraavien kahden vuoden aikana – tätä lisärahoitusapua pitää myös tarkastella Tunisian omia ponnisteluja vasten. Se on mennyt kovasti eteenpäin pari viime vuoden aikana ja yrittää kehittää todellisen demokraattisen järjestelmän huolimatta vakavista turvallisuushaasteista. Tämä uusi makrotaloudellinen lisärahoitusapu riippuu tietysti tietyistä edistysaskeleista, joita Tunisian on otettava. Sen täytyy panna täytäntöön IMFn uusi ohjelma ja täyttää tietyt rahoitus- ja poliittiset ehdot ja myös tuon yhteisymmärryspöytäkirjan ehdot. Nämä ehdot voivat liittyä muun muassa julkisen talouden hallintaan, rahoitustalouden uudistuksiin, työllisyysuudistuksiin ja tähtävät muun muassa matkailualan elvyttämiseen. Haluaisin korostaa, että ajoitus on tässä nyt kaikki kaikessa. Tunisia tarvitsee makrotaloudellista lisärahoitusapua, jotta se pystyy kattamaan tämän vuoden ja ensi vuoden rahoitustarpeensa. Niinpä nykyisen komission ehdotuksen nopea hyväksyminen on hyvin tärkeässä asemassa. Siksi olen mielissäni, että kansainvälisen kaupan valiokunta on hyväksynyt komission ehdotuksen ilman tarkistuksia. Olen mielissäni myös siitä, että neuvosto kirjeessään Koreperille on ilmoittanut, että hyväksyy tämän ehdotuksen ilman tarkistuksia, riippuen tietysti siitä, miten tämän päivän täysistunto äänestää. Kiitoksia tästä mietinnöstä ja odotan hedelmällistä keskustelua. Kiitos. Kiitoksia komissaarille. Nyt annan puheenvuoroja puoleksi toista minuutiksi ensinnäkin Chikulle. Olkaa hyvä. Grazie, grazie presidente. Kiitoksia puhemies. EPP-ryhmän nimissä äh, totean, että tuemme tämänkaltaisia toimia, erityisesti kun tässä on aika kiirekin niistä syistä, joista juuri kuulimme. Minä pidän suuressa arvossa tätä tointa. Tämä on erittäin tärkeää, kun ajatellaan Euroopan unionin äm, käyttämää tehokasta välinettä, jonka tarkoitus on edistää demokratiaa ja vapautta. Uskon, että nämä hankkeet ovat erittäin tärkeitä tämän päivän Euroopassa on selvää, että meidän täytyy kunnioittaa myös sitä äh, tosiseikkaa, tai ymmärtää sekin tosiseikka, että olemme keskellä maahanmuuttodraamaa. Me, meidän täytyy keskittyä samalla myös tehokkaisiin politiikkoihin, joiden avulla autamme äh, kolmansissa maissa. On muistettava, että Tunisia tarvitsee uudistuksia. Tarvitaan siis 5 miljardia euroa. 57 äh, miljoonaa on tietysti Peru erittäin tärkeä ää, alku kohti ää, parempaa tietä ja me olemme tehneet oman tarkistuksemme EPP-ryhmänä. On selvää, että sääntöjä ja normeja on äm, kunnioitettava, mutta Euroopan ja turvallisuuden ja Tunisian etujen nimissä olemme tehneet tarkistuksemme. Thank you and now for... Kiitoksia. Nyt Marel saa minuutiksi puheenvuoron. Kiitos puhemies. Siitä lähtien, kun Tunisia lähti tähän demokraattisen siirtymän tielle, kaikki täällä ovat muistuttaneet nyt siitä, miten se on suuri esimerkki ja Euroopan parlamentti on aina halunnut olla solidaarinen Tunisiaa kohtaan ja tietysti tunisialaisia kohtaan. Me olemme aloittaneet prosessin vapaakauppasopimuksen solmimiseksi siitä olisi kollektiivista hyötyä. Se olisi hyvin epäsymmetrinen, mutta samalla kollektiivinen. Me haluaisimme olla Tulinsian kumppani. Meillä on ollut muun muassa hieman kiistoja oliviöljyasioissa ja muissa, muissa ää, mutta nyt tästä makrotaloudellisesta lisärahoitusavusta sosialistiryhmä haluaisi hyvin kokonaisvaltaisen tekstin Samaan aikaan on asioita, joita täytyy ottaa tässä keskustelussa huomioon. Se, että Tunisian täytyy olla valmis rakenne uudistuksiin, rakennemuutoksiin. Minä haluaisin, että komissio toimii tässä joustavasti, hyvin älykkäästi, jos se nyt on mahdollista tässä asiassa. Ei, ei pyritä tukahduttamaan Tunisian taloutta ja talouselämää. No entä IMF? mitä se on valmis tekemään, onko se valmis antamaan rahoitusta Tunisialle. Minusta tämä on ongelma. Se on ongelma, jonka Tunisia on perinnyt Benalin valtakaudelta ja sillä tavoin Tunisia joutuu kärsimään näistä veloista, joita se on joutunut ottamaan aiemmin. Ja kolmas asia, joka on hyvin tärkeä meille, Benalin valtakauden jäänteet ja vielä hänen kaudeltaan vallassa olevat henkilöt ne ovat tärkeitä eurooppalaisesta näkökulmasta. Se on minusta ongelma. Me kannatamme tätä kiireellistä apua, mutta sen ei pitäisi estää meitä ajattelemasta pidemmällä aikavälillä ja olemasta solidaarisia kestävällä tavalla ja toimittamasta tätä lisäapua. Ja sosiaalidemokraatit kannattavat tätä tekstiä. Kiitos. Thank you. Kiitoksia kovaksi. kovasti sitten Lunes. Voorzitter en welkom aan de groep. Kiitos puhemies. Minä haluan myöskin tulla tervetulleeksi ryhmän tuolla lehterillä. EU tulee keskittyä omiin asioihinsa, omiin välittömiin naapureihinsa. Ja Tunisia on juuri rakentamassa uutta demokratiaa. Edistyskelet ovat nähtävissä. Kysymys on prosessista, joka on oppimisprosessi. On valtaisia taloudellisia haasteita, on valtaisa työttömyys nuorten keskuudessa ja toistuvia terrori-iskuja ja niiden seurauksena jälleenrakennustyötä. Tunisia on myös tärkeää ajatellen sitä, että sen tulisi olla tärkeä strateginen partnerialueella ja tästä syystä meidän täytyy tukea maata tässä siirtymävaiheessa kohti vakaata demokratiaa. Silloin järkevä kauppapolitiikka on ratkaisevaa, ja jos me nyt vapautamme tämän makrorahoituksellisen avun, sillä on merkitystä, voin tukea sitä, mutta ei kuitenkaan pidä antaa avointa valtakirjaa, pitää saada myöskin vastasuorituksia, syvällisiä uudistuksia, jotka edistävät kasvua ja työllisyyttä. Kiitoksia, Jarik. Kiitoksia, puhemies. Me tietysti haluamme tukea Tunisian kansalaisia. On tuettava Tunisian poliittisia voimia, ammattiliittoja ja ylipäänsä demokraattista siirtymästä kohti demokratiaan. Mutta kun ajatellaan kansainvälisen valuuttajärjestön ehtoja, lainaehtoja, niin on myös otettava huomioon se, että on kunnioitettava kansan suverenisuutta. Kyse on kuitenkin kansalaisista, jotka ovat olleet urheita niin, ja määrätietoisia. On tärkeää, että teemme avun annosta sellaista, että se on omiaan johtamaan todelliseen siirtymään siirtymään työpaikkojen luomiseen ja niin edespäin. Ja mitä tulee Benalin omaisuuden takavarikoinnista, niin siitä on jo puhuttu. Kiitoksia ja seuraavaksi Jadot. Kiitos puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Me kaikki tiedämme, miten monimutkainen tilanne Tunisiassa on ja josta tunisialaiset kärsivät nyt. Me tiedämme, minkälaisia autoritaarisen järjestelmän jälkiä siellä on. Terrorismiiskuista on kärsitty ja tiedämme, minkälaisia vientivaikeuksia Tunisialla on ja olemme pyrkineet helpottamaan vientiolosuhteita muun muassa oliviöljyn osalta tänne Eurooppaan. Me tiedämme, kuinka heikossa ja haavoittuvassa asemassa Tunisian demokraattinen prosessi on. Se on alkanut viisi vuotta sitten. Tiedämme, että Tunisia, joka ei ole kooltaan juuri Englantia suurempi, siellä on yhtä paljon pakolaisia kuin Euroopan unionissa nyt yhteensä. Ja me tiedämme, kuinka tärkeää tämä demokratian valo on meidän naapuruussuhteillemme. Meidän pitää pyrkiä auttamaan Tunisian hallitusta ja antaa tätä makrotaloudellista lisärahoitusapua Tunisialle. Ja samaan aikaan Euroopan parlamentti aikoo äänestää samoin kuin vuonna 2012. Meidän täytyy tehdä jotain myös Tunisian valtavalle velkataakalle, joka on kerätty Benalin valtakaudella – ja sitä täytyy jotenkin helpottaa. No sitten rakenneuudistukset, hyvät kollegat, olkaa varovaisia, katsokaa nykyistä Tunisian valtiota ja pohtikaa sitä, sillä tämä lisärahoitusapu riippuu IMFn ehtojen täyttymisestä. Me emme voi tukea sellaisia ehtoja, jotka, joista tunisialaiset sitten kärsivät. Tässä täytyy toimia hyvin joustavasti. Meidän täytyy antaa paljon lisätukea Tunisialle, kun ajatellaan kuinka monia miljardeja annetaan Turkin hallinnolle, ja Turkissa ei kajasta mitään demokratian valoa, niin, niin Tunisialle todella pitää antaa mahdollisuus nyt vahvistaa demokraattista prosessiaan kehityksen perusteella. Se on tässä tilanteessa tärkeää tukea Tunisialle. Kiitoksia. Nyt täytyy siirtyä seuraavaan puhujaan. Kastaldo, minuutti, olkaa hyvä. Grazie, president. Kiitoksia puhemies. Arvon kollegat, me kaikki tiedämme, kuinka vakava tilanne Tunisiassa tällä hetkellä on. Siellä on työttömyyttä, joka on ennen näkemättömällä tasolla, erityisesti nuorisotyöttömyys. Terrorismi on vaikuttanut matkailuelinkeinoon. Liby, libyalaisia tulee jatkuvasti Tunisian rannoille Tämä ensimmäinen avun annon ele 57 miljoonaa ei vielä riitä. Me toki tuemme sitä, mutta meidän täytyy myös viedä Tunisiaan ihmisoikeuksia ja todellista apua, humanista apua, ei tiukkuuspolitiikkaa, ei riitä se. Ei, tämä ei vielä riitä, jos me todella haluamme muuttaa sanamme teoiksi, jos haluamme edistää todellisia investointeja ja hyvinvointia. Tässä on kyse maasta, jolla on todellisia ongelmia. Jos me emme anna enemmän tukea, niin me vain pahennamme tilannetta. Kiitoksia ja minuutti, Bey. Fragilité politique poliittinen hauraus, islamismin uhka, terroristiiskujen uhka, Libya naapurina, sisällissota äskettäin, nämä ovat valtavia haasteita. Tunisian tilanne on edelleen hyvin huolestuttava. En tiedä, tai tunisialaisia voi kuitenkin onnitella tästä yrityksestä siirtyä kohti demokratiaan. muistatan teitä kuitenkin muutamasta asiasta. Minä en onnittele siitä, että Tunisialta on purettu näitä tulliesteitä, jotta se voi tuoda tuotteitaan tänne. Ja tämän vapaakauppa-alueen syventäminen, johon nyt on ruvettu, ei minusta hyödytä tunisialaisia eikä eurooppalaisia. Minä en kannata tätä makrotaloudellista lisärahoitusapua Tunisialle. Minä en myöskään tue tällaista apua, joka edelleen heikentää tunisialaisten asemaa ja asettaa heidät yhä haavoittuvampaan asemaan, eikä mitenkään syvennä tätä yhteistyötä. Kiitos. Mr. Fontulis, one and a half. Fontulis, kaksi ja puoli minuuttia. Euroopan unioni on pitkittyneessä kriisivaiheessa. Miljoonat kansalaiset ovat köyhiä ja monissa maissa on lama ja myöskin valtaisaa työttömyyttä. Miten nämä työttömät ihmiset tai kansalaiset reagoivat tähän? Miten kansalaiset Kreikassa reagoivat, kun he saavat tietää, että me annamme miljardeja kolmaiselle maille erilaisiin sopeutusohjelmiin, jotka luovat ongelmia. Kolmannes osalla siitä rahasta, jonka me annamme Tunisialle, kodittomat, jotka asuvat Brysselin parlamentin rakennuksen ulkopuolella löytäisivät katon päänsä päälle. Ja me sallimme et Tunisian tuoda EU-hun oliviöljyä ilman tulleja, mikä johtaa siihen, että meidän maataloutemme kärsii. Meillä on Kreikassa korkeanlaatuista oliviöljyä ja meidän tuotteen voisivat saada enemmän rahaa, mutta tältä viedään pohjaa pois siksi, että oliviöljyn hinta on pudonnut niin, että se kataa edes tuotantokustannuksia. Historia osoittaa, että aina kun länsi on puuttunut tilanteeseen, muissa maissa se on tehnyt sen vain riistääkseen näitä maita. Se on se, mitä tässä ollaan tekemässä, ja tässä tämä nyt esitetään jonkinlaisena hyvän tekeväisyytenä. Olisi parempi keskittyä omiin ongelmiin ja antaa kolmansiin maiden kehittyä niin kuin ne itse kehittyvät. Ne toimisivat paremmin. Mr. Fisas, one minute. Fisas, minuutti. Kiitos, puhemies. Uskon vakaasti, että on tärkeää tukea avun myöntämistä, joka on ehdollista, joka suuruus oli 100 miljoonaa Tunisialle. Tunisia on Euroopan unionin erityinen strateginen kumppani ja sen tukea sitä demokratian kehittämisessä. Se on tehnyt tärkeitä taloudellisia uudistuksia, jotka vastaavat kansainvälisen, rahoitus, kansainvälisen vaatimuksia. Tällä avulla osoittaa tuki luultavasti ainoalle maalle, joka niin sanotun arabikevään jälkeen pystyi vakauttamaan itsensä demokraattisena maana. Lukunottamatta radikaali, huolimatta radikaalien islamien, islamistien iskuista. Olosuhteet ovat hyvin vaikeat. Seuraukset terrori-iskuista ovat äh, aiheuttaneet ongelmia ja paikka, maassa on myöskin tuhansia asunnottomia libyalaisia ja ihmisiä, jotka yrittävät rajan joka päivä. Tässä olosuhteissa on erityisen tärkeää osoittaa sitoutumisemme tämän ystävämaan tukemiseen, joka tarvitsee yhä enemmän mahdollisuuksia solidaarisuusdemokratian vakauttamiseen. Maltsin minuutti. Kiitoksia. Kiitos puhemies. On Tunisia tarvitsee nyt apua. Me olemme jo allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen sen kanssa aiemmin ryhmän kanta tuli tässä jo aiemmin selväksi. Meistä tässä on kolme vaihetta. On hyvin tärkeää, että EU tekee vielä enemmän Tunisian avustamiseksi, jotta se saa ne Ben Alin tuhlaamat rahat takaisin maalle. Niitä ei voi tallettaa EUn pankkeihin ja jättää sinne. Se ei ole hyväksyttävää. Me haluamme kattavan vapaakauppasopimuksen Tunisian kanssa. Sen täytyy olla epäsymmetrinen. Meidän täytyy avata omat markkinamme enemmän kuin mitä vaadimme Tunisia avaamaan omiaan, koska Tunisian taloustilanne on niin hankala. Ja kolmanneksi tietysti eh, meistä tämä lisärahoitusapu on hyvä, mutta se ei ole mikään tyhjä shekki. Me edellytämme edelleen kehitystä monilla eri aloilla, erityisesti oikeusvaltion ja ihmisoikeuksien puitteissa. Kiitos. Madam Forenza. Kiitoksia Forenza minuutti. Grazie. Kiitoksia puhemies. Me olemme sitä mieltä, että on aivan oikein auttaa Tunisia pääsemään tästä vakavasta talouskriisistä, jota on pahentanut vielä terrori-isku, joka ko- koskee erityisesti matkailusektoria. Monet ovat jo puhuneet tästä komission ehdotuksesta. Tällä hetkellä Tunisian tilanne on niin kiireinen, että me emme voi pelkästään makro talouden avul, äh, makrotaloudellisen äh, avun keinoin äh, sitä auttaa. Viimeksi kuluneiden 23 vuoden aikana Tunisia on ollut Washingtonin ja kansainvälisen valuuttarahaston ehtojen sanelemana me emme enää voi edetä tällä tiellä. Täytyy keskustella ähm, velasta, äh, täytyy palauttaa Benin äh, omaisuus takaisin maalle. Me tarvitsemme äh, muitakin keinoja kuin vain lainoja. Kiitoksia ja sai. Kiitos puhemies, hyvä komission jäsen. Terrorismi, iskut, jotka ovat murhanneet tunisialaisia ja nämä talousvaikeudet, joita maassa nyt on, muistuttavat meitä siitä, että Tunisia tarvitsee enemmän kuin koskaan nyt Euroopan unionin solidaarisuutta. Maa yrittää siirtyä kohti demokratiaa valtavin ponnistuksin ja viime vuonna annettu Nobelin rauhanpalkinto tunisialaiskvartetille todistaa tämän tämä uusi makrotaloudellinen lisärahoitusapu on todella tärkeässä asemassa ja minä toivon, että tästä talousavusta pääsevät hyötymään kaikki tunisialaiset ja että he pystyvät vastaamaan nuorten työttömyyshaasteisiin. Yksi kolmesta nuoresta on työttömänä. Tunisian täytyy päästä jälleen nopeasti talouskasvun tielle ja luoda poliittista vakautta koko alueelle. Kiitos. Thank you.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 kun aluetta halutaan vakauttaa. Tunisiaan on kohdistunut terrori-iskuja, työttömyys on edelleenkin äärimmäisen korkea ja siksi on tärkeää, että voimme auttaa taloudellisin keinoin rahan, rahan avulla, jotta voimme edesauttaa uudistuksia Tunisiassa. Me tiedämme, että tämä 57 miljoonaa on luvattu, mutta arvon komissaari Katainen, me emme voi tyytyä tähän. Meidän täytyy, siis olisi typ- On tärkeää ymmärtää, että Tunisialla voi olla erittäin tärkeä rooli myös EUn unionin etujen mukaisesti. Kiitoksia sitten Kiitos puhemies esittelijä on esittänyt vaatimuks, esittänyt vaatimukset, jotka edessä Tunisia nyt tällä hetkellä on, olen iloinen siitä, että tässä talossa on laaja yksimielisyys siitä, miten maata tulisi tukea. Se vastaa meidänkin etujamme. Maalla on edellytykset ja halu kattavaan yhteistyöhön. Me haluamme, että uusi demokratia vahvistuu kaikilla eri tasoilla, muun muassa kunnallisvaalien toteuttamisella. On ennen kaikkea tärkeää, että nyt annettu apu paranee, parantaa puitteita ulkomaiselle investoinneille, on ratkaisevaa demokratian menestykselle, että luodaan työpaikkoja. On hyvin koulutettua työvoimaa. Meidän taloutemme tulisi käyttää tilaisuutta hyväkseen ja hyödyntää maan keskeistä asemaa Välimerellä. Hallitus on ryhtynyt konkreettisesti myöskin parantamaan turvallisuustilannetta, joten hyvällä omalla tunnolla voisin kehottaa kansalaisiakin palaamaan Tunisian matkailijoina ja tätä kauttakin voidaan luoda työpaikkoja. Kiitos. Thank you. Kiitoksia sitten Bustinaru. Madam President. Kiitos puhemies. Hyvä komission varapuheenjohtaja, hyvät kollegat. Terroristi-iskut ovat jatkuva riski Tunisiassa ja ne ovat vahingoittaneet yhtä Tunisian talouden avainaloista, kuten kollegat ovat täällä todenneet. Matkailutuloista vain kolmannes on, on tullut. Ja myös Tunisian, Tunisia ympäröivien maiden epävakaus vaikuttaa sen taloudelliseen tilanteeseen. Se on ainoa maa, joka on edes jonkinlaisella demokratian tiellä tuolla alueella. Meidän tehtävämme on auttaa Tunisiaa ja tunisialaisia. Me olemme jo antaneet rahoitusapua Tunisialle ja tätä pitäisi vahvistaa edelleen ja vahvistaa vielä senkin jälkeen tällä kattavalla ja syvemmällä vapaakauppasopimuksella. Ja meidän tulee luoda epäsymmetriset syvät kauppasuhteet Tunisian kanssa. Se hyödyttää koko maata. Ja lopuksi haluaisin vielä korostaa, että on tärkeää, että Eurooppa maksaa nämä rahat tunisialaisille mahdollisimman nopeasti. Ja minäkin haluan pyytää EUn pankkeja tunnistamaan nämä Ben Alin varat, jotta ne voidaan antaa takaisin Tunisian kansalle. Kiitoksia. Nyt äh, aika rientää. Ja ymmärrän sen, mutta yritän antaa mahdollisimman monille puheenvuoron. Caputo saa seuraavaksi puheenvuoron. Presidente, la Kiitoksia puhemies. Tunisia on pyrkinyt jo vuosien ajan äh, yrittänyt lujittaa demokratiaa ja saada aikaan uudistuksia. Se osoittaa, äh, se on, se on meille toivon pilkahdus äh, arabimaiden keskellä. Emme kuitenkaan saa lannistaa Tunisiaa polvilleen, se, etenkään selkeän kun terroriiskut ovat jo niin tehneet, vaikuttaneet matkailuelinkeinoon merkittävästi. Tämä aika edustaa merkittävää vaihetta maan kehityksessä. On selvää, että makrotalouden, makrotalo, makrotaloudellisen tuen avulla <clears throat> me, meidän, meidän täytyy tukea Tunisiaa edistymään. Sehän on maa, joka arabikevään jälkeen on toiminut ma- mallina koko muulle mantereelle. Kiitos. Kiitoksia Jakovčić, minun. Hvala lijepo, gospođo Kiitos puhemies. Tunisia on maa, jota me tarvitsemme kumppanina. Me tarvitsemme sitä demokraattisena maana Välimeren etelärannalla. Se on esimerkki menestyksekkäästä siirtymästä. Jälleen kerran Tunisia on tienhaarassa. Ja me tarvitsee meidän apuamme 500 miljoonan euron suuruisena, joka on oikea tie, tie, jolle ei ole vaihtoehtoa. Jälleen kerran me muuten näemme kaaosta Tunisiassa. Tässä syystä uskon vakaasti siihen, että päätöksemme tänään on hyvä esimerkki siitä, miten me voimme auttaa niitä maita, jotka todella haluavat muuttua demokraattisiksi ja vapaiksi. Tuen täysin mietintöä ja äänestän sen puolesta. Viikas minuutti, olkaa hyvä. Somos favoráveis ao princípio da cooperação internacional e à ajuda de países que atravessam pelas mais diversas razões dificuldades. Niin, on tärkeää, että Kansainvälisen yhteistyön nimissä annamme rahallista apua sellaisille maille, joilla on tarvallisia ongelmia, mutta tämän avun täytyy olla sellaista, että sitä annettaessa kunnioitetaan kansan suvereniteettia ja annetaan sille mahdollisuus valita oma mallinsa. Tunisia tarvitsee apua, jotta se voi parantaa taloudellista tilannettaan. Se tarvitsee uusia investointeja ja vakautta me emme tietenkään, siis, siis me haluamme tarjota sellaista mallia, eh, joka eh, perustuu eh, talouden täydelliselle liberalisoinnille. On tärkeää, että Tunisia voi valita sellaisen mallin, joka vähentää köyhyyttä ja parantaa tasa-arvoa. Kiitoksia. Nyt annan komissaari Kataiselle mahdollisuuden vastata. Just very briefly, uh... Ihan lyhyesti haluan vielä korostaa tämän asian kiireellisyyttä. Tässä kontekstissa toivon, että saamme parlamentin tuen, koska aikaa ei ole hukattavaksi. Kiitoksia näistä kannoista. Olemme samaa mieltä tästä asiasta ja meidän täytyy nyt tarkastella sitä, miten tukea Tunisiaa. Kyse on sosiaalisesta oikeudenmukaisesta houdesta ja vakaudesta alueellamme. Kiitos. Thank you, Commissioner. Kiitoksia komissarille. Sitten viimeisen sanan saa Desarnes, eli esitteli, olkaa hyvä. Madame la Présidente, merci Monsieur le Commissaire. Moi, je suis très très frappé de... Kiitoksia. Minuun teki suuren vaikutuksen tämä analyysi, jota tässä nyt tehtiin. Me kaikki olemme sitä mieltä, että pitää osoittaa oikeaa solidaarisuutta Tunisiaa kohtaan, ja me kaikki olemme oikeassa sanoassamme, ja myös komission jäsen on oikeassa sanoessaan, että asia on erittäin kiireellinen. Tunisia odottaa apua, se tarvitsee sitä. Totta kai Tunisiassa pitää tehdä uudistuksia, mutta täytyy olla varovainen ja löytää se tie, joka sopii Tunisialle ja siihen vaiheeseen, jossa se on nyt. Olen iloinen tänään, koska tämä on jälleen hyvä merkki, hyvä viesti tunisialaisille lähetettäväksi. Tunisialaiset käyvät hyvin vaikeaa vaihetta läpi ja tämä on viesti siitä, että me olemme heidän rinnallaan. Kiitos. Thank you. Kiitoksia kovasti edustaja